Seuraavana komission neuvoston kannanotto Goldstone-suositusten täytäntöönpano Israelin ja Palestiinan suhteen. Alkuun neuvoston puolesta ministeri López Garrido, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan näistä kysymyksistä, liittyen tilanteen selvittämiseen, jonka takana on YK, liittyen Gazan kiistaan, joka saatiin päätöksen vuonna 2008 vuoden 2009 alkupuolessa, ja tämä on nyt tunnettu Goldstonen raporttina. YK pani merkille julkilausuman YK pääsihteeriltä Ban Ki-moonilta turvallisuusneuvostossa tämän viime vuoden tammikuussa. Ja hän kertoi siinä vaikutelmistaan käytyään Gazassa. Ja lisäksi julkistettiin raportti, johon viitattiin jo aikaisemminkin aikaisemmissa puheenvuoroissa. Eli siis tämä Goldstonen raportti joka tehtiin viime vuoden syyskuussa ja siitä keskusteltiin myöskin ihmisoikeusneuvostossa syyskuussa ja lokakuussa. Euroopan unioni alusta pitäen tässä konfliktissa on korostanut sitä, että osapuolten on kunnioitettava täysimittaisesti ihmisoikeuksia, ja niiden pitää noudattaa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. EU totesi, että se seuraa hyvin tarkasti näitä tapahtumia. Ja puheenjohtajavaltio Ruotsi totesi, mikä on EUn kanta seuraavalla tavalla. EU katsoo, että tämä raportti on hyvin vakava. Siinä on puhuttu vakavista ihmisoikeusrikkomuksista mukaan lukien hyökkäyksistä siviilejä vastaan – EU korostaa, kuinka tärkeää on se, että tehdään uskottavia tutkimuksia näistä mahdollisista kansainvälisistä ihmisoikeusrikkomuksista ja näiden osapuolten välillä. Suositukset liittyvät lähinnä sekä Israelin että Palestiinan, ja Euroopan unioni vahvisti rakentavan asenteensa Kolstorin raportissa, kun se turvallisuusneuvostossa tammikuussa kuukausi sitten totesi, kuinka tärkeää on tehdä tutkimuksia näistä mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista. Ja nyt voin kertoa teille, että 4. helmikuuta jokin aika sitten YK pääsihteeri julkisti raportin liittyen Goldstonein raportin käsittelyyn YK yleiskokouksessa. Tässä puhuttiin siitä, että kolmen osapuolen toimet olivat pantu käyntöön. Ja nyt täytyy sitten nähdä, miten tämä tilanne kehittyy YK yleiskokouksessa. Puheenjohtajavaltio Espanjan painopistealue tässä kysymyksessä on se, että saadaan aikaan konsensus EUn kannasta ennen päätösasemaluonnosta, jonka palestinalaiset haluaisivat esitellä YKssa näinä päivinä. Meillä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin, että päätöslauselma voitaisiin hyväksyä yksimielisesti, tai että ainakin olisi mahdollisimman yhtenäinen kanta EUlta tässä kysymyksessä. Eli toista vielä, että neuvoston puheenjohtaja valtio tukee sitä, mitä on pyydetty Goldstonen raportissa. Eli se, että tehdään riippumattomia tutkimuksia näistä tapahtumista. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Seuraavana komission puolesta Georgieva, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Haluaisin painottaa vain Espanjan puheenjohtajavaltion sanomaa. EU ei ole tehnyt kaikkia suosituksia, mutta kuitenkin selkeästi sanonut suhtautuvansa vakavasti Goldsonin suosituksen. Kaikki konfliktin osapuolet ovat saaneet kehoituksen tutkia esitettyjä rikkomuksia, jotka kohdistuvat ihmisoikeuslainsäädäntöön kansainvälisesti tutkinnan pitäisi noudattaa kansainvälisiä standardeja. Tähän mennessä Israelin, palestinalaisviranomaisten ja Hamasin toimet eivät ole saaneet aikaan selviä tuloksia. Ja EU siis välittää jatkuvasti keskeisintä viestiä, että osapuolten pitää uskottavalla tapaa tutkia näitä rikkomuksia. Komissio antaa selkeästi rahoitusta ihmisoikeusjärjestöille, jotka pyrkivät antamaan tukea ja suojaa Palestiinan siviliväestölle. Tärkeää on huolehtia siitä, että että ihmisoikeusneuvostossa maaliskuussa huolehditaan seurannasta varassa vaiheessa tämän valmistelemaan päätöslauselmaa ja tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että 18. päivä helmikuuta Palestiinan valtuuskunta esitti päätöslauselma luonnoksen, joka liittyi pääsihteeri pääsihteeripostin Kostanin raportin pohjalta. Palestinaisosapuolen mukaan halutaan toimia tämän päätöslauselman pohjalta 26. päivä helmikuuta perjantaina. Ja halutaan toistaa 24 kautta 10, 10. marraskuuta 2009 päätöslauselman sanomaa. Ja että raportoitaisiin uudestaan viiden kuukauden kuluttua. Nyt kun me kokoonnumme täällä, jäsenvaltiot ja komissio konsultoivat tästä aiheesta, jotta voitaisiin päästä yhteisen kantaan tästä päätöslausemasta. Tukisin kovasti Espanjaa puheenjohtajavaltiota. Sanoisin lopuksi, että tärkeää on pyrkiä yhteisen EUn kantaan ja välttää aikaisempaa kolmien jakoa. Kiitos puheenjohtaja mies. Kiitos nyt ryhmien puolesta. Ensimmäisenä kollega Brock, kaksi minuuttia. Herra puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, hyvä komissaari. Se, mitä täällä on jo todettu, eli että luotettava tutkimus ihmisoikeusloukauksista on erittäin tärkeä ja siltä pohjalta meidän on jatkettava työtämme. Tämä päätelmä, sitä täytyy, tätä täytyy tarkastella, mutta meidän täytyy huomioida molemmat osapuolet. Eli yhtäältä meidän täytyy huomioida asymmetristä sotatoimintaa harjoittavat tahot, erityisesti tiheän asutulta alueelta tapahtuvat hyökkäykset ovat yksi osoitus toiminnoista, mutta meidän täytyy kuitenkin reilussa hengessä näitä asioita käsitellä, eikä vain mielivaltaisesti arvioida tilannetta. Minä uskon, että tilanne on osoittanut, että Lähi-idässä ja vastavalaisissa vastavalaisilla alueilla vain rauhanomaisin ratkaisuin tilanne voidaan ratkaista. Muuten emme voi ratkaista tilanteita laisinkaan. Eli meidän täytyy huomioida Israelin turvallisuusaspektit ja suhtautua niihin vakavasti, ottaen toki huomioon, että sielläkin kehitetään uusia rakettityyppejä, se on ongelmallinen asia. Mutta muistuttaisin teitä siitä, että tietenkin kansainvälistä tutkimusta tarvitaan, mutta kaikki ei liity vain ainoastaan Goldstone-raporttiin. Sen tarkoituksena oli katsoa miehitettyjä alueita, ja me olemme myöskin todenneet, että ihmisoikeusneuvostossa yksikään EUn jäsenvaltio ei hyväksynyt tätä mietintöä, äänesti sitä vastaan tai pidättäytyy äänestämästä tai niin kuin UK ja Ranska eivät osallistuneet äänestyksen laisinkaan ja tämäkin täytyisi keskusteluissa huomioida. Kuuba, Nigeria, Kiina tyyppiset maat ovat hyväksyneet tämän päätöslauselman ja sekin pitäisi huomioida silloin, kun tätä asiaa käsittelemme. Minä uskon, että tältä pohjalta meidän täytyisi käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä, mutta raporttia ei tulisi käyttää poliittisena välineenä jotakuta toimia vastaan. Kiitoksia. Kollega De Kaiser, kaksi minuuttia. Joulukuu 2008, Gaasan operaatio, 1500 kuollutta, lähinnä lapsia siviileitä ja naisia, tuhoutuneita perheitä, pommitettuja kouluja. Väestö ei pystynyt pakenemaan ja itse olin Gaasassa tiettyjen kollegoiden kanssa tämän operaation aikana ja olemme hämmästyneitä siitä, että tällainen tragedia voi tapahtua kansainvälisen yhteisön silmien alla ilman, että sitä vastustettaisiin. Gaza ei ole sen jälkeen muuttunut, tuhoa on edelleen ja piiritys jatkuu. Mutta Goldstonen raportti Brock Kolstonen raportin ja päätösohjelman välinen ero. Kolstonen raportti. Se on rohkea raportti, jossa pyydetään, että oikeus toteutuisi. Onko se liikaa pyydetty? Tällä hetkellä meidän pitäisi toimia tämän mukaisesti. Goldstone on, Goldstone on parjattu, häntä on kutsuttu antisemitistiksi, mutta Israel nyt on ainoa, jota osoitetaan. Myöskin Fatah ja Hamas on otettu esiin. Mutta nyt haluaisin todeta selvästi, ja pyydän nyt anteeksi kollegoilta, Israelin hallitus on ainoa, joka harjoittaa terroria ja sensuuria ja halusi estää tämän raportin julkistamisen. Ja Liberman, tuli teille täällä parlamentissa ja sanon, että turha pelotella parlamenttia. Me haluamme tutkimuksia, jotka ovat riippumattomia, jotka noudattavat kansainvälisiä standardeja, emmekä mitään sotilastuomioistuimia, jotka tuomitsisivat omia sotilaitaan. Ja Liebermanille sanoisin, että te ette ole tervetullut. Ette siksi, että edustatte Israelia, vaan siksi, että teidän kantanne ovat rasistisia ja xenofobisia, ja ne eivät ole eurooppalaisten arvojen mukaisia. Mikään demokraattinen valtio ei voi sallia sitä, että rikotaan kansainvälistä oikeutta ilman, että siitä olisi seuraamuksia. Ja parlamentti ei anna pelotella itseään. Me jatkamme ja vaadimme, että oikeus toteutuu, että saadaan tietää kaikki Gaasan tragediasta. Me haluamme toimia päättäväisesti ja joka päivä, tälläkin päivänä, komission ja neuvoston pitäisi muistaa nämä asiat, totuus ja oikeus. Kiitos. Mrs. Uh, Nates, uh, Kollega Neits Yttebryk, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, arvoisa komissaari, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Goldstonin raportti yrittää vastata sille annettuun mandaattiin, joka oli aikanaan, että pitäisi tutkia kaikki, kaikkia kansainvälisiä ihmisoikeus loukkauksia, humanitaarisen oikeuden loukkauksia, joita on ehkä tapahtunut sotilastoimien aikana 27.12.2008, 18.1.2009 välisenä aikana, joko sitä, sitä ennen sen aikana tai sen jälkeen. Goldstone-raportti pyrkii tähän paneutumaan. Tästä asiastahan ja tutkimuksesta ei vastannut ainoastaan kollega Goldstone, vaan muitakin tässä oli mukana. Ja tässä kerrotaan, mitä Gaasassa tapahtuu. Päätelmät ovat aika musertavia, sillä useimmat tapaukset, joita on tutkittu, on pidetty humanitaarisen lain loukkauksena ja Geneven yleissopimuksen määräysten loukkauksena sellaisessa maassa, joka pitää itseään ainoana alueen demokraattisena maana, ja tämä on todellakin harmillista. Tätä emme saa missään nimessä ohittaa. Silloin kun olemme ottamassa kantaa tähän raporttiin, niin kyse ei ole siitä, olemmeko Israelia vastaan vaiko sen puolesta, Palestiinaan puolesta tai vastaan Hamasia tuomitsemassa vaiko ei, vaan kyse on siitä, että millä tavalla puutumme ihmisoikeusloukkauksiin, humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja Geneven yleissopimuksen vastaisiin loukkauksiin. Tähän on tarkoituksena löytää jonkinlainen vastaus. Kiitoksia. Seurana kollega Lukas, puolitoista minuuttia. Let me say how... Kiitos puhemies. Haluan sanoa, että olen todella iloinen siitä, että lopulta keskustelemme täysistunnossa Kostanin raportista, koska tämä on ratkaisevan tärkeä aihe. Tähän mennessä EU on ollut häpeällisen hiljaa tästä aiheesta. Emme voi hyväksyä sitä, että neuvosto ei ole vieläkään tukenut Goldstonin suosituksia. Komissio sanoo suhtautuvansa vakavasti, se ei riitä. Me haluamme tukea selkeästi valtio sanoo tukemansa sitä, tukekaa sitten avoimesti julkisesti ja huolehtikaa siitä, että loput neuvostosta toimii samoin. Olen iloinen siitä, että parlamentin päätöslauselmaluonnoksessa ihmisoikeusneuvostosta, josta äänestetään huomenna, on kaksi tiukkaa tekstin kohtaa, jossa vaaditaan jäsenvaltiota huolehtimaan siitä, että täytäntöön pannaan nämä suositukset. Päätöslauselmassa puhutaan myöskin siitä, että pitäisi valvoa täytäntöönpanoa – ja ottaa avuksi EUn ulkosuhdehallinto ja kansalaisjärjestöt alueella. Tähän mennessä näyttää siltä, että Israelin viranomaiset tai Hamas eivät suhtaudu riittävän vakavasti omiin velvollisuuksiinsa. Israelissa pohdit, tutkitaan armeijan toimista sitä, mitä on tapahtunut kohteille, ja tämä johtaa siihen, että löydökset eivät ole riippumattomia. Hamasin puolelta ei ole vielä puututtu siihen, miten on hyökätty Etelä-Israelin. Meidän on painostettava YK pääsihteeriä, jotta saadaan aidosti riippumaton arvio. Ihmisoikeuskriisi on vallalla edelleen Gaasassa ja me tarvitsemme lisää painostusta Israelin suuntaan, jotta voidaan huolehtia jälleenrakentamisesta. Kiitos. Kollega Kaminski, kaksi minuuttia. Raport Goldstone. Puhemies, hyvät naiset ja herrat Mielestäni Goldstonin raportti on epätasapainoinen ja epäreilu. Sen on laatinut YK, ja siellä on Iranin, Nicaraguan, Libyan ja Somalian kaltaisia maita. Eli mitä oikeuksia näillä mailla on, kun ne itse eivät suhtaudu ihmisoikeuksiin vakavasti? Eli mielestäni tämä raportti tulee aika epäilyttävästä lähteestä – lähteestä, jolla on Israelin kielteinen lähestymistapa. 25 päätösasemaa on, on omistettu ihmisoikeuksille ja siellä yli 20 liittyy Israeliin. Yksikään niistä ei liittynyt maihin, jotka on mainittu myöskin ja jossa rikotaan kaikkia oikeuksia, naisten oikeuksia, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Eli haluaisin korostaa yhtä asiaa, Mielestäni tämä raportti on epätasapainoinen. Siinä yritetään selittää terroristitoimintaa, jota Hamas on suorittanut. Ja tästä puuttuu yksi fakta. Kahdeksan vuoden ajan, ennen kuin Israel alkoi puolustaa itseään, kahdeksan vuoden ajan tuhansia raketteja ammuttiin Israelin siviilien suuntaan. Ja jokaisella maalla on oikeus suojautua terrorismilta, ja tämä koskee myös Israelia. On yli 150 kannetta liittyen israelilaisiin sotilaisiin. Meillä on vapaat tiedotusvälineet ja sananvapautta, ja siellä usein kyseenalaistetaan omia viranomaisia, mutta toisella puolella, terroristin puolella, tätä ei ole. Eli tästä raportista puuttuu tasapainoa, siinä ei ole oikeudenmukaisuutta ja siinä hyökätään meidän tärkeintä liittolaistamme vastaan lähidässä ja siksi tähän ei tulisi suhtautua vakavasti. Kiitoksia. Trianda Fili, puolitoista minuuttia. Herra puhemies, Tomri Goldstonin raportista käy selkeästi ilmi, että Israel loukkaa voimassa olevia oikeuksia ja on selkeitä viitauksia on olemassa, että Israel myöskin loukkaa Geneven yleissopimuksen määräyksiä vastaan. Palestiinalaisiakin raportissa kritisoidaan, mutta kuitenkin pidetään palestiinalaisia sellaisina, että se noudattaa olemassa olevia määräyksiä, mutta Israel kieltää tämän. Me haluamme, että raporttia pannaan jäsenvaltiotasolla täytäntöön. Kyse on perusoikeuksien vaalimisesta ja kyllä myöskin YK on täysistunnossa ja turvallisuusneuvostossa asiaa on käsiteltävä, jotta tekstin suositukset pannaan täytäntöön ja Haagin rikosoikeustuomioistuimessakin asia on otettava esille. Jos haluamme ratkaista tämän ongelman, niin se edellyttää tämän tyyppisten iskujen estämisen, koska muutenhan me olemme yhtä lailla sotarikollisia ja tuemme Israelia tässä toiminnassa. Meidän täytyy vahvistaa EUn ja Israelin välisiä suhteita. Ja lisäksi meidän on parannettava myöskin sopimussuhteita, mutta Israelilla on oikeus saada oikeudenmukainen ratkaisu tilanteeseen. Meidän täytyy siis Goldstonein raportin pohjalta lähteä hakemaan tätä ratkaisua. Kiitoksia. Seuraavana kollega Belder, puolitoista minuuttia. Kiitoksia herra puhemies. Viime viikolla raporttia käsiteltiin, kun Israelin valtuuskunta kävi juutalaisvaltiossa. Valtuuskunta kävi siis paikalla ja tarkasteli hyökkäyksen aikana tapahtunutta tilannetta. Me tiedämme, että Goldstonein raportti aika yksipuolisesti käsittelee asiaa. Ja Goldstonein raportin avulla pyritään puuttumaan tilanteeseen, mutta siinä kuitenkaan ei kovinkaan tarkkaan katsota, mitä Hamas on tehnyt. Kun katsomme tarjolla olevia asiakirjoja, niin ne osoittavat selkeällä tavalla, että Hamas on käyttänyt omia ihmisiään eräänlaisina ihmiskilpinä ja piilottanut omia aseitaan ja sotilaitaan muun muassa moskeijoihin. Joten meidän täytyy muistaa, että palestinalaisillakaan ei ole puhtaat jauhot pussissa, kun he toimivat myöskään tämän iskun aikana. Me tarvitsemme siis todellisen tutkimuksen siitä, millä tavalla Israel on toiminut Hamasia vastaan. Ja vain sitä kautta voimme saada ratkaisun tähän Lähi-idän kriisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraan kollega Bontes. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herra puhemies, heti alkuun oli tiedossa, että Israel toimii hyökkäävänä osapuolena Gaasan konfliktin aikana. Goldstone saa tukea Egyptin ja Pakistanin kaltaisilta mailta. Me tiedämme, miten siellä kohdellaan ihmisiä ja miten ihmisoikeusloukkauksia siellä toteutetaan. Mitä tulee Israelista ammuttuihin ohjuksiin, niin voidaan sanoa, että Israel on vain puolustanut itseään. Se on käyttänyt sitä oikeuttaan hyväksi. Mutta raportissa ei sanota sanallakaan mitään siitä, että Hamas on käyttänyt ö, ihmiskilpiä ja myöskin siviilirakennuksia rakettien säilyttämiseen ja myöskin niiden ampumiseen. Hamas on osa sotilaallista Äh, rintamaa, joka taistelee Israelia vastaan. Goldstallin raportille löytyy vain ainoastaan yksi käyttö ja se pitää heittää suoraan roskakoriin. Kyse on poliittisesta prosessista, mutta meidän ei tulisi poliittisesti vainota Israelia. Kiitoksia. Kollega Albertini, kaksi minuuttia. Yleinen mielipide on jakautunut kahtia Goldstonen raportista. Erityisesti Israelin puolustusvoimia syytetään siitä, että ne ovat tahallaan surmanneet monia siviileitä kaupunkisota-operaatiossaan. Eli tämä on vakava syytös, johon ei kuitenkaan ole liitetty kaikkia tosiasioita. Gaasan alueella oli koteja, joihin osuttiin, mutta niissä oli aseita ja ammuksia. Ja niitä käytettiin siis toisin sanoen asevarastona. Myöskin oli yksi Israelin toimintatapa, jossa hyvin pieniä räjähteitä ammuttiin, jotta ihmiset lähtisivät rakennusten katoilta, joille he olivat joutuneet ihmiskilviksi. Eli nämä olivat varotoimia, joihin Israel ryhtyi. Eli oikeastaan Israel ei voida syyttää siitä, että se olisi tahallaan tähdännyt siviilejä. Eilen tapasin kaksi poliitikkoa, Libemandin, Israelin ulkoministerin, ja sitten iltapäivällä Mahmoud Abbasin, eli Palestiinan kansallisen viranomaisen johtajan. Ja kumpikin totesi, että he toivoisivat, että aselepo voitaisiin saada aikaan, koska tämä taistelu on kestänyt jo aivan liian kauan. Euroopalla on yhteyksiä kumpaankin maahan ja sen pitäisi olla sovittelijan roolissa, koska kaikki muu vain pahentaa tätä tilannetta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana minä jatkan puhemiehen ominaisuudessa puhun Unkaria. Seuraavana kollega Hauit, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten viime vuonna YKn ihmisoikeus Dustabilan kävi täällä parlamentissa ja sanoi, että Kostanin raportti ihmisoikeusrikkomuksista Gaasan tapahtumista on perinpohjainen vastaa kansainvälisiin standardeihin. Emme saa siis tehdä tyhjäksi tätä raporttia. Minä olen henkilökohtaisesti puhunut Israelin hallituksen edustajien kanssa, Palestinan viranomaisten edustajien kanssa ja Gaasalla on puhunut myöskin edustajien kanssa. Ja minä olen vedonnut kaikkiin osapuolen, jotta tehtäisiin yhteistyötä Gostanin kanssa ja huolehdittaisiin riippumattomasta tutkinnasta, jotta saadaan vastuuseen ne, jotka ovat ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet. Ja minä olen käyttänyt kaikkia tekemään samoin Espanjan edustajille sanoisin, että meidän ei pitäisi pyrkiä EUn konsensuksen hinnalla millä hyvänsä. Se, että EU aiheuttaisi tässä tyhjää, olisi todella väärin näin hankalassa tilanteessa. Meidän pitäisi neuvotella, mutta toivon, että saataisiin enemmän kuin viisi EUn valtiota äänestämään kyllä tällä kertaa, että paine pysyisi yllä. Meidän pitää huolehtia siitä, että ihmisoikeusneuvosto huolehtii ihmisoikeuksista samoin kuin aikaisemmin on vaadittu niin, että huolehditaan kansainvälisten sopimusten kunnioittamisesta – minä todella pahoittelen sitä, että konservatiiviryhmän edustaja on pitänyt YKta melko epäilyttävänä tahona. Kyllä YK ansaitsee tällä planeetalla kaiken tukemme. Meidän pitäisi muistaa, että sotarikolliset joutuvat oikeuteen, kun pääsihteeri esitti turvallisuusneuvostolle kantansa, niin tämä ei riitä. Meidän pitää huolehtia tiukoista kannoista. EUn pitää olla niin päättäväinen kuin mahdollista tässä kysymyksessä. Kiitoksia. Seuraavana kollega Riis, yksi minuutti. Puhemies, tämän keskustelun tarkoituksena ei ole se, että toimimme tuomareina ja että tuomitsisimme muita. Meillä on kaksinkertainen tehtävä tässä tapauksessa, eli meidän pitää saada esiin totuus – mikä vastuu kullakin on ollut Gazan sodassa. Ja tämän lisäksi tulevaisuuteen katsoen meidän täytyy miettiä, miten toimimme ja miten voimme helpottaa vuoropuhelun palauttumista. En usko, että tämä raportti olisi mitenkään rakentava tässä kysymyksessä. Ja nyt täytyy tästä muistuttaa, meidän täytyy muistaa kaikki Euroopan maat, ja niistä kukaan ei tätä tukenut. Meidän täytyy nyt puhua tietysti ihmisoikeuksista ja täällähän oli mukana Saudi-Arabia, Venäjä, Kuuba ja Kiina muutama. Eli tämä raportti on kiistanalainen, se on epätasapainoinen ja sen avulla emme pysty etenemään. Israelin tulisi nyt päättää kantaa vastuunsa. Senhän sanoi olevansa demokraattinen valtio ja se pitäisi kertoa totuus kaikesta kansansodusta diplomaattisesti, sotilaisesti ja median osalta. Ja näinhän Israel on aikaisempikin osannut toimia. Köszönöm, Kiitos. Seuraavana kollega Albrecht yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Olen tyytyväinen, että parlamentti hyvin laajalta rintamalta on ottamassa kantaa Goldstonein raporttiin. Eli tarkoituksena ei ole vain keskustella Lähi-idän tilanteesta täällä Brysselissä. Jos rauhaa halutaan vaalia, niin meidän täytyy vedota kaikkiin osa puoliin. Meidän ei täytyy kaivaa näitä juoksuhautoja yhä syvemmäksi. Meidän täytyy puuttua ihmisoikeustilanteisiin kaikkialla maailmassa, mutta me kaipaamme todellakin puolueettomia ja tutkimuksia. Ja kansainvälisen yhteisön pitäisi myöskin estää yksipuolisen tuomitsemisen. Ja meidän ei pitäisi demonisoida Israelia. Tämä keskustelu ei olisi järkevää, ei täällä eikä muuallakaan. Meidän ei tulisi kyseenalaistaa Israelin asemaa missään nimessä. Ne israelilaiset jo saisivat saada enemmän tukea, mikäli he tekevät yhteistyötä kanssamme rauhan valimiseksi Lähi-idässä. Ja tästäpä syystä meidän täytyy sanoa selkeästi, että kansalaisjärjestöjen toiminnan estäminen Israelissa ei ole suvaittavaa toimintaa, koska se loukkaa ihmisoikeuksia alueella, erityisesti Lähi-idässä. Kiitoksia. Következő hozzászóló egy percben. Kiitoksia. Kollega Tanok, yksi minuutti. Ihmisoikeusneuvosto tilasi tämän raportin ja siellä on paljon Israelin vastustajia, joten on turha odottaa tasapainoista lähestymistapaa. Yhdysvaltojen kongressi, kongressi sanoi, että tämä on epätasapainoinen ja sitä ei kannata enää tarkastella sen enempää. Ja siinä ei puhuta Hamasin terrorismista eikä muisteta sitä, että Israel on tutkimassa 150 tapausta joissa Israelin sotilaita on syytetty, mutta tämän takana on kuitenkin ihminen tragedia, palestinalaisten tragedia, jotka haluaisivat maltillisia ja ei korruptoneutuneita johtajia, jotka toisivat maahan vapautta ja vaurautta ja rauhaa. Täytyy myöskin muistaa siviilien tragedia Etelä-Israelissa, joihin Hamas jatkuvasti iskee. Niin kouluja on tuhottu is- ohjusiskuin. Ja EKR-ryhmä haluaisi kahden valtion ratkaisua. Se on ainoa tapa saada aikaan pitkäaikainen ratkaisu lähi konfliktiin. Mutta Goldstonen raportti ei mitenkään auta meitä, jotta pääsisimme lähemmästä tätä ratkaisua. existenzrecht israels der schutz seiner bevölkerung möglichst intensiver zusammenarbeit mit israel Israelin se tehtävä yhteistyö on hankalasti ymmärrettävää tällä hetkellä. Emme voi hyväksyä sitä, että palestiinalaiset elävät valtavassa vankilassa, ovat panttivankeina. On ymmärrettävä, että 45 prosenttia lapsista sillä alueella ymmärtää, mitä tämä vaarallinen tilanne tarkoittaa tulevaisuutta ajatellen. Sota on ollut käynnissä siellä ja nyt pyritään siihen, että tämä unohtuisi ihmisten mielessä. Me vaadimme selvitystä siihen, miten on rikottu ihmisoikeuksia. Nämä työt johtavat aina uusiin itsemurhaiskuihin – tämän noidankehän pahenemiseen. Me emme voi enää kääntää katsettamme pois siksi Goustonin kysymysten tutkimisen pitää jäädä EUn tehtäväksi edelleen. Kiitokset. Seuraavana kollega Fontana, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Il Consiglio sui diritti umani del... Kiitoksia, herra puhemies. YK on ihmisoikeusneuvosto hyväksyi Goldstonein raportin suurella äänten enemmistöllä, mutta monet puolesta äänestäneet olivat maita, kuten Kiina ja Pakistan. Eli meidän täytyy pohtia, mikä on tämä perimmäinen ajatus tämän hyväksymisen takana. Kyseiset maat eivät toimi itsekään kovinkaan mairittelevasti ihmisoikeus rintamalla. Meidän siis täytyy katsoa, miten tätä operaatiota valettu lyijy käsitellään. Meidän täytyy varmistaa, että Israel voi puolustaa itseään, mutta samalla Palestiina pitäisi olla oikeus taistella terrorismia vastaan – Kristin uskon ja historian nimissä meidän täytyy todellakin tuomita kaikkia ihmisoikeusloukkauksia, mutta tasapuolisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraa kollega Omen Räytön. Kaksi minuuttia. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Jo useampaan otteeseen olen todennut, että jos ei menneisyyttä tunne tai tunnusta, niin silloin myöskään tulevaisuutta ei voi lähteä rakentamaan. Tämänkin lähi konfliktin yhteydessä tämä periaate pätee. Herra puhemies, täällä on usean otteeseen kritisoitu Goldstonein raporttia. Tunnen Goldstonein siltä ajalta silloin, kun hän oli sovinnon tekijä ja hän teki kaikkensa muun muassa Etelä-Afrikassa kollega Goldstone on mielestäni oikea henkilö hakemaan faktoja ja sitä kautta pyrkiä sovinnon tekoon. On kuitenkin valitettavaa, herra puhemies, että raportti hyväksyttiin siten, ettei se johtanut sovinnon tekoon, vaan se johti vain vielä räikeämpään polarisointiin ja se oikeastaan vesittää koko raportin merkityksen. Israel tuomitsee tämän raportin, mutta se myöskin vaatii ikään kuin korvauksen YK kautta. Me tiedämme, että virheitäkin on tehty. Palestiinalaisten suhteen ei ole tehty yhtään mitään. Ja nyt herääkin kysymys siitä, että tämä tutkimus komitea, voiko se ylipäätään toimia tehokkaasti Gaasan alueella? Perjantaiksi on suunniteltu YK kokous ja minä todellakin toivon, että paikalla olevat edustajat saisivat yhteisen sävelen aikaiseksi, erityisesti EUn puolelta. Kyse on ihmisten oikeuksista, molempien osapuolten oikeuksista, olipa tilanne sitten mikä tahansa. Jos perjantaina päästään tähän ajatukseen, eli että kaikki puhuvat sen puolesta, niin silloin minä uskon, että sitä kautta voitaisiin löytää ratkaisu tähän lähi tilanteeseen. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Omen Räytön. Seuraavana edustaja Lova, yksi minuutti. Kiitoksia. On aina vaikea verrailla tilastoja, kun kyse on ihmiselämistä. Tässä kriisissä on ollut tuhansia uhreja ja myöskin kummallakin osapuolella. Pitääkö meidän tietää enemmän, jos tietäisimme kuka on uhreja, kuka hyökkääjä? Kyllä me varmaan tiedämme. Meidän täytyy muistaa, että vuoden 2006 jälkeen yli tuhat rakettia on ammuttu Kaasan alueelta siviili koteihin Israelissa – myöskin tiheästi asetetuilla asueilla ja julkisiin rakennuksiin. Sitten, miten Israelin pitäisi suojella sitten väestöään? Onko mahdollista käyttää armeijaa, kun halutaan torjua terroristeja, jotka käyttävät ihmiskilpiä? Ja voidaanko ihmisuhreja välttää? Entä sitten, mitä kansainvälinen yhteisö on tehnyt, jotta tällaista terrorismia voitaisiin torjua? Onko meillä kaksinkertaiset standardit, joita sovelletaan aina tilan, sopivan tilanteen tullessa? Tämä on vaikea kysymys EUn yhteisessä ulkopolitiikassa, ja meidän pitäisi nyt edistää vuoropuhelua, luoda luottamusta ja luoda vau- vaura- vakautta tälle alueelle. Ja meidän pitäisi järjestää riippumaton tutkimus kaikesta, mikä on tapahtunut Gazan alueella. Se olisi askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Seuraavana kollega Rinaldi, yksi minuutti. Grazie presidente, cari colleghi, rapporto... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Goldstonin raportti tulee olemaan kulmakivi. Tämä on vaikea nähdä, mitä vaikutuksia sillä on tulevaisuudessa. Kansainvälistä oikeutta on puolustettava. Se on meille tärkeää. Tämä koskee esimerkiksi korvauksia siviiliuhreille kansainvälisissä konflikteissa, mutta tämä on hankalaa, kun on kyse kahdesta osapuolesta, jotka eivät lähde puolueettomiin tutkimuksiin. Jopa Israelin kantainen valtio voi kärsiä tällaisista asioista siitä riippumatta, että kyse on arvokkaasta tällaiskulttuurista – kaikki, jotka ovat käyneet alueella ja nähneet Gaasan ihmisten kärsimykset, varmasti muistavat, että meidän pitää huolehtia inhimillisyydestä Gaasassa. Kiitos seuraavana kollega Brepols, yksi minuutti. Kiitoksia herra puhemies. Goldstone-raportti selkein sanakääntein osoittaa, että sekä Israel ja Hamas ovat loukanneet ihmisoikeuksia Gaasan sodan aikana. YK on kahteen otteeseen vaatinut molempia osapuolia hyväksymään riippumattoman tutkimuksen, mutta vieläkään ei ole tapahtunut mitään, vaikka aikaa on kulunut 14 kuukautta. Miksi Euroopan unioni ei ota tätä asiaa esille? Miksi unioni hyväksyy sen, että rankaisemattomuuden periaatetta sovelletaan alueella? Kansainvälisiä oikeuksia ei kunnioiteta laisinkaan. Ja jos tekijät saavat pääsevät kuin korveräjästä, niin silloin EU toimii väärin. Meidän täytyy taistella ihmisoikeusloukauksia vastaan ja me emme myöskään ymmärrä, miksei tämän raportin esityksiä panna täytäntöön. Toivoisin, että täällä kaikki sekä kansa, kansalliset hallitukset tekisivät kaikensa tilanteen korjaamiseksi, koska vain ja ainoastaan sitä kautta voidaan saada jonkinlaista pontta rauhan prosessiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Van Dalen yksi minuutti. Kiitoksia. Raportti on yksipuolinen. Paljon kritisoidaan muun muassa sitä, että on hyökätty siviilit kohteita vastaan, mutta Hamas on käyttänyt näitä kohteita. Ja Goldstone ei ole tutkinut sitä, että onko todellakin tapahtunut sitä, mitä se väittää. Goldstone-raportti ei siis tutki, mitä Hamas on tehnyt, joten tässä vain syytellään Israeli, ja se ei ole luottamusta herättävää toimintaa. Muista lähteistä käy ilmi, että Hamas on käyttänyt sairaaloita ja muitakin siviilikohteita omina linnakkeinaan. Goldstonin äh, raportissa osoitellaan syyttävällä sormella Israelin suuntaan. Tähän meidän täytyy paneutua ja Israeli on tähän paneu- puuttunut oikeutetusti ja aloittanut rikosoikeudellisen tutkimuksen. Se on se hinta, mikä tästä joudutaan maksamaan. Meidän täytyy odottaa kyllä hyvin pitkään ennen kuin Hamas toimii itse kriittisemmin. Kiitoksia. Kiitokset kollega Van Dalen. Seuraavana Edustaja Lehair, yksi minuutti. Pidämme siitä, että emme Goldsteinin raportti hyväksyttiin YK yleiskokouksessa, enkä näe miksi tällä hetkellä käytettäisiin nyt kaksia standardeja, mitä tulee kansainvälisen oikeuteen. On olemassa yksi kansainvälinen oikeus, ja Goldstonein raportissa puhutaan sotarikoksista, ja kaikki ovat tämän nähneet televisioruuduistaan. Israelilaiset sotilaatkin ovat todistaneet siitä, miten on käsketty ampua siviileitä. Ja näissä olosuhteissa Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin tulee luoda olosuhteet, jotta Israelin hallitus noudattaisi kansainvälistä lakia ja käyttämällä esimerkiksi sanktioita. Voimme lakkauttaa artiklan 2 assosiaatiosopimusta EUn ja Israelin välillä. Artiklassa todetaan, että suhteet kahden osapuolen välillä perustuvat ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokratian kunnioittamiseen. Tämä on yksinkertaista ja tätä pitää vain soveltaa. EU on siis toimittava määrätietoisesti. Sen pitää ottaa yhteyttä kansainväliseen rikostoimeistuimeen. Näinhän on myöskin tässä raportissa suositeltu. Parlamentin on otettava kantaa perustavanlaatuiseen kysymykseen, haluammeko harmonisen maailman, jossa on oikeutta ja rauhaa vai haluammeko toimia viidakossa, jossa kaikki toimivat haluamme mukana. Meidän täytyy toimia Euroopan kansojen ja koko maailman kansojen hyväksi. Kiitos. Seuraavana kollega Messerschmidt. Kiitos puhemies. Tämä raportti on todella kiusallinen YK on historiassa. Kuka voi käsitellä Gaasan sodan kysymystä kunnolla ilman, että otetaan huomioon Gaasan ohjukset, jotka ovat sataneet israelilaisten kansalaisten niskaan. Kuka voi keskustella ilman, että otetaan huomioon sadat tunnelit Egyptin ja Gaasan välillä esimerkiksi, että kautta viedään alueelle aseita, jotta voitaisiin hyökätä Israelia vastaan. Kuka voi kirjoittaa kunnolla raportin tästä aiheesta niin, että sanotaan, että kukaan terroristi ei ole ollut vastuussa omista tehtävistään. Ja sitten sanotaan, että tämä henkilö on tuomari Goldstone – Tämä on todella noloa YK järjestelmälle. Tätä keskustelua käydään täällä. Tämä on noloa EUlle myös. Kiitos. Seuraavana edustaja Derossa yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen kuunnellut keskusteluja. On vaikea tietää, minkä raportin toiset kollegat ovat lukeneet, koska se ei ainakaan ole sama kuin minkä minä olen lukenut. Israelissa on todettu, että siellä ulkoministeriitä ei päästetä paikalle. Hamasin edustaja todennäköisesti joutui israelisten murhaamiksi, jotka käyttivät eurooppalaisia passeja. Euro- Israel halveksii meitä, ja se ei ole yllättävää, kun ajatellaan millaisessa rankaisemattomuuden tilassa se polkee jalkoihinsa miljoonien palestinalaisten oikeuksia. Me olemme sitoutuneita oikeusvaltioperiaatteeseen, ja tämä on vastauksemme tähän raporttiin, jossa todetaan, että Gaasan konfliktissa on rakastu kansaa, ja operaation tarkoituksena on vain pahentaa tilannetta. Siellä on ollut kidutusta ja aiheutettu hyvin paljon inhimillistä kärsimystä. Mikäli asia, asia menee kansalliseen rikostuomioistuimeen, se jää nähtäväksi. Sitten on vaadittu, että jäsenvaltiot noudattaisivat Geneven yleisopimusta ja aloittaisivat rikolliset menettelyt kansainvälisissä tuomioistuimissa niitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin. Myöskin on väitetty, puhemies, että tämä raportti ei käsittele sitä, että Hamas on ampunut ohjuksia Israelin sivulla 31 sanotaan, että palestinaiset hyökkäsivät israelisia siviilejä väestöä vastaan Etelä-Israelissa ohjuksin. Kiitos. Seuraavana Hannu Takkula, yksi minuutti. Kiitoksia, arvoisa puhemies meidän euroopan unionin jäsenenä täytyy muistaa mitkä ovat euroopan arvot. ne ovat demokratia ihmisoikeudet mielipiteenvapaus. meidän on pidettävä niistä kaikkialla kiinni. tämän Colston raportin tavoitehan oli tehdä puolueeton tutkimus mutta valitettavasti siinä epäonnistuttiin. sen tunnustavat kaikki tähän tutustuneet osapuolet ja se näkyy myös mietinnön lähdeaineistosta. meidän on myös muistettava se että tämän asian ovat laittaneet alulle sellaiset maat kuin kuuba pakistan egypti ja saudi arabia jotka eivät tunnusta niitä samoja arvoja joita euroopan unioni tunnustaa ja joita israel tunnustaa. olen melko järkyttynyt niistä puheenvuoroista joita de rossa tai de keyser täällä käytti. ihmettelen minkä mietinnön te olette lukeneet jos te tiedätte niin kuin tiedätte minkälainen siviilisota on ollut hamasin ja fatahin välillä kuinka paljon siinä on tuhottu ihmisiä ihmishenkiä meidän pitäisi puuttua siihen että palestiinalaiset löytäisivät johtajuuden yhteisen sävelen ja alkaisivat rakentaa omaa maataan eivätkä vain tuhoaisi sitä ja myös tuhoaisi israelilaista demokraattista yhteiskuntaa lähettämällä sinne raketteja arvoisa puhemies haluan todeta että tämä mietintö on valitettavasti häpeäpilkku yklle sen historiassa. ja yksi asia meidän eurooppalaisten on vielä muistettava että gilad shalit eurooppalainen myös ranskalainen ja israelilainen sotilas on edelleen hamasin vankina ja meidän on toimittava hänen vapauttamisekseen. se on ensimmäinen askel tässä mitä meidän on otettava. Köszönöm, Takula úr. Következő hozzászóló Geoffrey van Orden. Seuraavana van Orden, olkaa hyvä. Israelin ystävät ovat voineet kyseenalaistaa Israelin iskut Kaasaan, mutta Israelilla varmasti on oikeus puolustautua ja tehokkaasti toimia niitä vastaan, jotka aikovat toteuttaa terroristin toimia Israelia vastaan. Minä ymmärrän, he tunnen sympatiaa palestinalaisia vastaan, mutta 60 vuoden ajan ne, jotka esittävät olevansa johtajia, ovat epäonnistuneet, lähteneet terroritekoihin. Sellainen YK ihmisoikeusneuvosto on tässä lähtenyt toimiin. Sitä johtajamme tässä kritisoi tuo naurettava puoluepoliittinen kommentti, että johtajamme olisi kritisoinut YK, on melko naurettava. Israelin vaatimusta sanotaan paljon, vähän sanotaan Hamasista, mainitaan hyökkäykset Israelin, sanotaan palestiinalaiset aseistetut ryhmät, joiden pitäisi lopettaa iskut ja haitat Israelin kansalaisia vastaan. Tämä on pitkä raportti, enkä näe siinä mitään rakenteellista myönteistä, jonka kautta voitaisiin saada aikaan pysyvä rauha ja vakaus siellä puhutaan ihmisoikeuksista ja siellä halutaan lähinnä kritisoida Israelia. Ja tämä ei mitenkään tuo oikeutusta YKlle. Kiitos. Seuraavana kollega Tein, olkaa hyvä. Danke, Herr President. Kiitoksia, herra puhemies. Molemmat osapuolet eivät ole täyttäneet vaatimuksiaan, eli toteuttaa puolueettomia tutkimuksia, erityisesti Israeli on toiminut vastahakoisesti. Oli raportti mikä tahansa, jokainen demokraattiseksi valtioksi tunnustautunut valtio joutuu kyllä myöskin toteuttamaan tämän tyyppisiä tutkimuksia. Israelin armeija, joka, jota epäillään loukkauksista, ei ole oikea taho tutkimuksen toteuttamiseksi. Jos me haluamme toimia vastuullisesti, niin se edellyttää, että molempia asianosaisia myöskin kahdenkeskisissä suhteissa painostetaan toimimaan oikealla tavalla. Eli pyritään taistelemaan juuri ihmisoikeusloukkauksia vastaan. Meidän täytyy paneutua, niin kuin täällä on sanottu, ihmisoikeusloukkauksiin ja tarvittaessa asioita täytyy käsitellä ICCssä artiklan 12 mukaisesti. Riippumatta siitä, mitä raportissa sanotaan, niin tällä hetkellä ei ole olemassa mitään syytä jatkaa Gaasan kaistelle miehitystä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana siirrymme käsittelyyn ilman puheenluetteloa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Mikola Sitk. Olkaa hyvä. Ďakujem, správa, o ktorej závery ja odporúčania... Kiitoksia. Goldstonein raportissa, josta nyt puhutaan, ei muisteta, että Israelilla on oikeus puolustautua. Nämä syytökset ovat vakavia. Ja olin hyvin pahoillani uhrien perheiden puolesta, mutta samalla täytyy todeta, että jos ajatellaan Hamasia, ne ovat olleet pidempiä ja ne ovat kohdistuneet Israelin miehitettyihin alueisiin. Vetoisin nyt siihen, että vaadimme ainakin, että väkivallasta luovutaan ja että olemme pahoillamme siitä, että uhreja tässä konfliktissa on syntynyt niin paljon. Me haluamme luotettavan kumppanin Palestiinaan, seuraajajärjestön, joka edustaisi Palestiinaa, ja mikäli näin ei käy, kaikki muut vaatimukset jäävät turhiksi. Meidän täytyy toimia nopeasti, ja missään tapauksessa emme voi tukea terroristeja, ja tässähän meillä on jo todisteita tästä. Kiitos. Madame Papa. Kiitoksia. Seuraavana kollega Papadopoulou. Singolstone, Goldstone αγγίζει στον τύπο των ύλων. Η πολιτική Kiitoksia, herra puhemies. Kun katsotaan Goldsonin raporttia, niin sieltä ei löydy mitään rakentavaa. Siellä viitataan kylläkin loukkauksiin, mutta ei sanallakaan kerrota Gaasan tilanteesta, köyhyydestä ja muista tilanteista. Vastavanlaisia raportteja on saatu punaiselta ristiltä. Viitataan kyllä palestiinalaisten oikeuksiin saada elää inhimillisissä olosuhteissa. Ja nyt meidän täytyy viitata näihin hyökkäyksiin, mutta itsensä puolustamisoikeuksien oikeuksien nimissä alueelle hyökätään. Kyllä meidän pitäisi pystyä tuomitsemaan myöskin Israel. Tietenkin Israelilla on itsepuolustusoikeus, mutta se ei oikeuta miehityspolitiikkaa ja hyökkäyksiä palestiinalaisia kohtaan. Me emme voi käyttää periaatetta silmä silmästä, hammas hampaasta. Me emme voi toimia kuin Pontius Pilatus ja viitata omiin arvoihin ja jättää muut näkemykset vailla huomiota. Meidän pitäisi pystyä myöskin rankaisemaan tekijöitä ja suojelemaan uhreja. Me emme saa missään nimessä hyväksyä sitä, että vain vahva pärjää. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana kollega Bilbao, olkaa hyvä. Barandika, Barandika Bilbao. Kollega Barandika Bilbao, olkaa hyvä. Michael Teure ist mein Name. Ähm, minun nimeni on Mihail theurer. Konstantin raportissa on ihmisoikeusrikkomuksia minun puolen 1400 uhria Gazalla, selkeästi liian monta. Kuitenkin olen varma, että ilman rakettiohjuksia Israelin ei olisi ollut sotilaallista reaktiota myöskään. Israelin valtuuskunta kävi paikan päällä ja silloin opimme, kuulimme, että Israelissa ei ole helppo helppoa lähteä sotilaallisiin toimiin. Se, että Goldstonein raportissa esitetään, että Israel jatkuvasti hyökkää siviilejä vastaan, on väärin. Hamas on käyttänyt väärin ihmiskilpiä. Tätä ei ole kunnolla kuitenkaan tutkittu. Israelin armeija kuitenkin on lentolehtisin pyrkinyt esittämään kantojaan meidän pitää kuitenkin kysyä, onko YK tehnyt riittävästi Kaasassa, jotta on estetty se, että Hamasin raketteja ammutaan hyvin läheltä YK-rakennuksia. Gostenin raportti ei luo lisäpohjaa sille, että saadaan oikeutusta Israelin toimille. Eikä tästä ole ehkä apuakaan, mutta tärkeää on se, että ihmisoikeuksia on vaadittava Euroopan parlamentissa. Meidän on saatava aikaiseksi uudelleen rauhanprosessi siitä, että... Kiitos. Pyydän anteeksi, että en antanut teille suoraan puheenvuoroa. Seuraavana kollega Nilsen, olkaa hyvä. En Israel, le travail du juge Gold... Israelin osalta Goldstonein työtä diabolisoidaan, ja sitä halutaan tehdä vähemmän uskottavaksi kansalaisten silmissä. Myöskin parjataan nyt kovasti niitä, jotka suojelevat ihmisoikeuksia, erityisesti uutta israelista rintamaa, säätiötä, joka rahoittaa ihmisoikeusjärjestöjä Israelissa. Ja erityisesti sen puheenjohtaja vastaa Maami Razania vastaan, joka on Knessetin entinen kansanedustaja. Hän intellektuelli ja hänet tunnetaan sitoumuksesta naisten oikeuksien puolustamiseen ja rauhan puolustamiseen. Hän 13 rauhallista järjestöä ovat joutuneet todellisen noitavainon uhreiksi. EUn on tuettava jatkuvasti ihmisoikeuksien puolustajia kaikissa maissa, mukaan lukien tietysti Israel, ja sen rankaisemattomuus on loukkaus demokraattisia arvoja kohtaan. Euroopan unionin on puolustettava Israelia sen omia demoneja vastaan. Kiitos. Seuraavana kollega Atkins. Uh, Kiitoksia herra puhemies. Molemmat ovat syyllisiä mutta tämä operaatio valittu lyijy on Israelin. Me tiedämme, mitkä ovat raportin sisältöpuolet, mutta meidän täytyy myöskin muistaa, että osa on faktaa ja meidän täytyy muistaa myöskin, mitä israelilaiset sotilaat ovat sanoneet tapahtumista Breaking the Silence-järjestön äh, haastattelussa. Nämä nyt heräkin kysymys, että miksi ei todellakaan ole tutkittu, mitä esimerkiksi nämä sotilaat ovat sanoneet, jotka ovat olleet mukana näissä toimissa. Niin PLCkin on kantanut kortensa kekoon, mutta me tiedämme myöskin, että täällä ei todellakaan huomioida, mitä kunnialliset ihmiset ovat asiasta kertoneet. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Kälisiin. Vaikuttaa siltä, että nämä sanat, jotka toistuvat, ovat neutraali, riippumaton, täytyy olla riippumaton tutkimus ihmisoikeusrikkomuksiin, pitää samalla tavalla tuomita kaikki näiden, näihin rikkomuksiin syyllistyneet ja myöskin pitää toimia sovittelijana tässä konfliktissa, ja tällaista tällä hetkellä ikävä kyllä ei ole. Valtaosa suurista maista on kanalla, joka on kaikille tuttu. Ja tässä olisi nyt hieno tilaisuus, että korkea edustaja tai neuvoston pysyvä puheenjohtaja antaisi tällaista neutraalia neuvoa. Vähän niin kuin George Mitchell aikoinaan Pohjois-Irlannissa. Ja sen seurauksena meillä nyt on rauha ja ihmiset, jotka ampuivat ja tapoivat toisen vuosikausia, ovat nyt yhdessä hallituksessa. Ja siksi korkea edustaja voisi toimia samalla tavalla ja antaa tällaista neutraalia, riippumatonta ja reilua neuvonantoa, jota tällä hetkellä niin kovasti kaivataan. Kiitos. Seuraavana vielä puheenvuorot actually, but... Uh... Can, I, can I ask, uh, Mr... Voisinko kysyä rakeliltä Varmasti hän mielellään selvittää sitä, että minun edustamani puolue Pohjois-Irlannissa on kyllä hallituksessa se on ollut rauhanomainen puolue, eikä ole ampunut eikä tappanut ketään. Tuo on IRA ja IRAn poliittinen poliittisten edustajien toimintaa. Now I give the floor, I beg your pardon. Pyydän anteeksi, nyt haluan antaa neuvoston edustajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. No, tämä on ollut aika monimuotoista keskustelua. Olemme puhuneet emme pelkästään tästä Goldstonein raportista sinänsä, vaan myöskin tästä tilanteesta, joka on vallalla ja joka on ollut pohjana tämän raportin tekemisessä. Puheenjohtajavaltio voi toistaa, että Goldstonen raportti on hyvin tärkeä, merkittävä asiakirja, kuten todettu neuvostossa ja kuten komissiokin on todennut Rova Georgieva. Kiitän häntä hänen puheenvuorostaan. Tämä on hyvin vakavamielinen raportti ja joka vaikuttaa objektiiviselta Siinä ilmaistaan se, että mahdollisesti on hyvin vakavalla tavalla rikottu ihmisoikeuksia, ja siinä puhutaan ihmisoikeusrikkomuksista kummallakin puolella tätä konfliktia. Ja raportissa on myöskin todettu, että Euroopan unioni ei voi olla välinpitämätön. Euroopan unionin tällaisen raportin suhteen täytyy objektiivisesti ja vakavamielisesti käsitellä niitä mahdollisuuksia, että mahdollisesti on rikottu hyvin vakavasti näitä ihmisoikeuksia. Tämä ehdotus, joka nyt nousee tästä raportista, eli että olisi riippumattomia tutkimuksia, uskottavia tutkimuksia, se olisi paras tapa edetä, jotta voimme toimia tämän merkittävän raportin pohjalta ja meidän kaikkien on vaikutettava tähän asiaan. Meidän on toimittava tässä tilanteessa Euroopan unionissa parlamentissa on puolustettava ihmisoikeuksia ja meidän täytyy rikkoa silloin, kun tällä tavalla on räikeästi rikottu ihmisoikeuksia. Näin tulee sitten tapahtumaan. Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua myöskin YKssa – ja myöskin ihmisoikeusneuvostossa YKssa. Siellähän tehdään työtä ja siellä tehdään tutkimuksia. Kansainvälinen rikostuomioistuin ja myöskin EU ja neuvoston puheenjohtajavaltio ovat rakentavalla kannalla ja toimivat koordinoidusti liittyen kaikkiin näihin asioihin, joista nyt on puhuttu, jotka ovat hyvin vakavia ja joista tässä Goldstonein raportissa on puhuttu. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa komissaari Georgieva. Kiitos puhemies. Minä haluaisin aluksi hyvin selkeästi sanoa, että komissio johdonmukaisesti ja voimaperäisesti on tuonut esiin huolensa Gaasan ihmisoikeustilanteesta. Edeltäjäni Louis Michel kävi Gaasassa ja näki siellä ihmisoikeusrikkomuksia molemmin puolin ja hän puhui niitä vastaan. Me komissiossa – todella haluamme, että pidämme aina mielessä kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin se, että täysin on kunnioitettava kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä. Toisaalta on huolehdittava siitä, että humanitaariset toimet saadaan todella ihmisten hyväksi Gaasassa. Viime vuoden tammikuun konfliktin jälkeen EU on selkeästi tuonut ilmi sen, että me aiomme tarkkaan seurata mahdollisia kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ja komissio jatkuvasti painottaa tilivelvollisuutta ja sitä, että on rangaistava, jos ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen ovat yhtä tärkeitä asioita tänään kuin aikaisemmin, ehkä tänään vielä tärkeämpiä kuin koskaan. EUn on oltava uskottava toimija rauhanprosessissa ja siksi on tärkeää osoittaa, että noudatetaan EUn perusarvoja kaikissa yhteyksissä ja että noudatetaan kansainvälistä oikeutta johdonmukaisesti kaikissa kysymyksissä aina. Voin painottaa puheenjohtajavaltion puheenvuoroa. Yhteinen EUn linja Goldstonein suositusten osalta olisi tärkeä askel tähän suuntaan. Kiitos. Kiitoksia, arvoisa komissaari. Päätän keskustelun asiasta. Seuraavan istuntojakson aikana äänestämme asiasta.